Madame Grappini, vous aviez... Euh, Edustaja Grappini, teillä on jotain sanottavaa parlamentille ennen kuin ryhdymme äänestämään. Kiitoksia puhemies. Työjärjestyksen mukaan haluaisin kertoa teille, että keskustelussa Belgian pääministerin kanssa eräs kollega sanoi, Belgian pääministeri, te, te tulette talosta, jossa äh, tytöt vain ojettavat kättään eivätkä äh, sano mitään. Kyllä, äh, tytötkin sanovat jotain, enkä pidä tällaisesta syrjinnästä Euroopan parlamentin täysistunnon puitteissa. Niin, tätä termiä käytetään riippumatta henkilön sukupuolesta. Euh, Näin haluaisin ensinnäkin toivottaa tervetulleeksi Kirgistanin tasavallan parlamentin edustajan. Parlamentin nimi on Jogorku Gengesh. Se on